Herr Präsident! Delegiere aus dem Weg. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Saan pyytää teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. Julistan 12. helmikuuta keskeytetyn istuntojakson uudelleen avatuksi. Protokollun. Pöytäkirja hyväksytyt tekstit 12.2 ovat käytettävissä, ovat saatavilla, onko niihin huomautettavaa. Pöytäkirja on